Os elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat nyt saatavilla. Onko jollakulla huomautettavaa? Jos ei ole, niin pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava kohteislistalla on keskustelu ihmisoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiorikkomuksista. Ensimmäinen kohta on tilanne Djiboutissa. Annan puheenvuoron herra Chanokille kaksi minuuttia. President, Puhemies olen yksi harvoja täällä parlamentissa, joka on oikeasti käynyt Djiboutissa, joten voisin kertoa kollegoille, jotka ovat olleet maassa, että sitä voi suositella. Siellä on hieno yhdistelmä ranskalaista ja somalaista ruokaa ja kulttuuria Punaisen meren rannalla. Mutta on selvää, että siellä on selkeitä puutteita hallinnossa ja Djiboutin autoritaariset vallanpitäjät estävät kansallisyhteiskunnan toimintaa ja estävät vapauksien käyttöä. Ja Afrikan sarven esittelinä olen aina katsonut, että maassa pitää olla myöskin rakennusta ja demokratian vahvistamista. Ja viranomaisten pitää noudattaa oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksia. Meillä on huolia, mitä tulee syytöksiin vaalivilpestä, mielenosoittajiin kohdistuvasta väkivallasta ja Poliittisia vankejakin on noin 60 vankilassa. Täytyy ottaa huomioon myöskin vaalitarkkailijoiden raportit Djiboutista, jotka katsoivat, että helmikuun vaalit olivat avoimet ja sanoivat, että tämä oli ensimmäinen vaali, jossa mukana oli opposition edustajia, ja se on tietysti hyvä asia. Tämä tietää hyvää tulevaisuuden kannalta, koska Djiboutin viranomaiset voivat nyt toteuttaa muitakin uudistuksia. Ja Djibouti on pieni valtio, joka voi kukoistaa ja joka ansaitsee EUn tuen. Se on huomattavasti vaikuttanut terrorismin vastaiseen taisteluun, merirosvon torjuntaan. Siellä on eurooppalaisia ja japanilaisia ja Atalanta ja muita missioita säännöllisesti satamissa. Ja meidän täytyy antaa sen joukoille tukea, mutta tähän pitää liittää myöskin diplomaattista painostusta, jotta poliittiset toisinajattelijat vapautetaan ja jotta voidaan käyttää demokraattisia välineitä vapaasti maassa. Djibouti on ollut menestyksekämpi kuin Somalia. Ja henkilökohtaisesti toivon, että Somalia ja Somalimaa ja Djibouti olisivat virintarinnan Afrikan sarvessa itsenäisinä valtioina. Ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme auttaaksemme tämän alueen maita pääsemään näihin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Kiil Nielsen, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Djiboutissa kaikki sosiaalinen äh, poliittinen vastustus on, rikollis, äh, on rikosoikeuden mukaista äh, armeija on tehnyt monia väkivaltaisuuksia naisia kohtaan. Naisten asian ministeri, jotka poliittiset puolueet eikä edes ihmisoikeuksien puolustajat, joita kuitenkin jatkuvasti häiritään, eivät uskalla tuomita näitä naisikoisten väärinkäytöksiä. Djibutissa kuin muuallakin raiskausta käytetään, käytetään sota-aseena, pyritään tuhoamaan kokonaisia yhteisöjä. Näitä on otettu huomioon rauhansopimuksessa vain miehet ovat olleet tähän asti neuvottelupöydissä. Seksu- seksuaalinen väkivalta, näistä rikosta ei puhuta ja tämä estää kaiken mahdollisen kansallisen sovinnon päätöslauselma, josta viime viikolla YKssa äänestettiin tai mitä parlamentissa on äänestetty, jossa kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan seksuaaliset rikokset kansalliseen lainsäädäntöön, jotta nämäkin rikokset voidaan tuomita, mutta rankaisemattomuus on edelleen vallalla Djiboutissa. Täytyy ryhtyä toimintaan, sitä tiedetään, mutta puuttuu todellista poliittista tahtoa. Naiset huolimatta äh, sorosta ja häpästänsä kärsivät, he ovat kuitenkin vielä asiansa oikeuteen usein varsin turhaan, koska heidän kanteensa äh, liittyvät usein sotilaisiin ja näitä asioita ei käsitellä. He odottavat meiltä tukea, jotta auttaisimme heitä, jotta tuomittaisiin näiden rikosten tekijät. Mikään ei ole hirveämpää näille uhreiksi joutuneille naisille kuin se, että heille evätään myös oikeus. Ilman oikeutta mikään jälleenrakentaminen sovinto ei ole mahdollista. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Preda, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Djibouti on hyvin tärkeä Euroopan unionin liittolainen, Euroopan jäsenvaltioiden liittolainen taistelussa terroria vastaan ja merirosvoutta vastaan Afrikan sarven alueella. Maa on sanoin, että kansainvälinen yhteisö ei siihen juurikaan kiitä huomiota, mutta on havaittu, että maan lehdistö on tiedonvälityksen osalta todellinen musta aukko, eli siellä ei, siellä ei, sieltä ei tieto kulje. Viime kuukauden, sitten viime kevään parlamenttivaalien on tapahtunut erilaisia asioita. Olisi voinut olla kysymys askeleista eteenpäin koti demokratiaa Djiboutissa, ja oppositio olisi voinut ensimmäisen kerran todellakin päästä eteenpäin, koska se oli ensimmäisen kerran mukana vaaleissa eh, nykyisen presidentin valtakaudella, mutta eh, kuitenkin on ollut hyvin huolestuttavaa kehitystä. Oppositio on hyvin kiivaasti tuominut tulokset ja myöskin järjestänyt mielenosoituksia, mutta kaikki sen johtajat on tuomittu tai vangittu. Ja se, että ei ole julkaistu kaikkia tuloksia kaikista vaalipiireistä, eh, pitää yllä epäilyksiä siitä, että on ollut rikkomuksia, demokratia on edelleen epävakaata ja tätä kautta tilanne myös on pahentunut siksi, että monet toimittajat, jotka ovat lähellä oppositiota, ovat myöskin olleet pidätysten kohteina. Euroopan parlamentin täytyy puhua, kääntyä viranomaisten puoleen paikan päällä ja vaatia, että lopetetaan sorto ja että vapautetaan poliittiset vangit ja että käynnistetään aito poliittinen vuoropuhelu opposition kanssa, niin että päästään tästä kriisistä ulos. Presidentti Galech on viime viikolla

monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. On hienoa, että Djiboutissa ihmisoikeusasioista vihdoinkin tehdään päätösasema, mutta tämä alue, jolla on ollut ongelmia itsenäisyyden aikana, siellä on ollut nyt hyvin katastrofaalinen tilanne viime aikoina. Joissain jäsenvaltioissa tämä on strategisesti tärkeä alue. Siellä on kolme sotilastukikohtaa, japanilainen, yhdysvaltalainen ja ranskalainen – joka oli entinen siirtomaavalta maassa. Ja täytyy myöntää, että kun luen tätä päätöslauselmaa, niin siellä puhutaan näistä Djiboutissa olevissa sotilastukikohdista. Kyse on diktatuurista. Ja sitten entäs sitten kansalaisten tilanne? Se on yksi kaikkein köyhimpiä maita maailmassa. Siellä on hyvin paljon äärimmäistä köyhyyttä ja hyvin monet naiset ovat lukutaidottomia ja naisia. Naiset joutuvat kohdistumaan sukueliten silpomiseen. 98 prosenttia pikkutytöstä joutuu sukuelinten silpomisen kohteeksi ja heitä raiskataan hyvin yleisesti työttömyys erityisesti nuorten osalta on erittäin vakava Ja nämä nuoret ja naiset, jotka ovat nyt näiden protestiliikkeiden perustajia. Ja helmikuun vaaleista saatiin hiukan toivoa. Ja siellä entistä, ensimmäistä kertaa kymmenen vuoteen oli oppositiopuolueita. Tarkkailijat eivät kuitenkaan nähneet mitään vaalivilppiä, mutta tästä voidaan olla epäileväisellä kannalla. Kaikkien äänestyspisteiden tuloksia ei tiedetä ja myöskin opposition jäseniä sorretaan hyvin väkivaltaisesti. Halis Yusuf, 22-vuotias mies, kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli häntä kiduttanut koko yön. Sitten on Mohamed Amici Dijabrik, joka on ollut vuodesta 2010 vankilassa ilman oikeudenkäyntiä, ja Amer Farah, joka oli oppositiojohtaja, joka palasi sinne edistämään opposition toimintaa. Hän on myöskin ollut vankilassa. Djiboutin pitäisi saada aikaan rauhanomainen ratkaisu ja pitäisi lopettaa opposition sorto ja vapauttaa poliittiset vangit. Kiitos. Nyt Robert Keiser saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Mielestäni jokainen voi nähdä Djiboutin niin kuin haluaa sen nähdä viittaan eräisen ranskalais... Äh, siihen, mitä herra Tanok sanoi FAON mukaan. YK on elintarvikeapua jakava järjestö. 180 miljoonaa, tuhatta ihmistä tällä hetkellä Djiboutissa tarvitsee elintarvikeapua. Mitä sitten tällainen ranskainen keittiö kenties voisi tarjota? Djibouti Lehdistön mukaisesti Djiboutissa, Djibouti on varsin alhaalla, mitä tulee Lehtimet ilman rajoja järjestön arvioihin lehdistövapausta Afrikan sarvessa yleensäkin on kyseessä strategiset haasteet, mitä tulee vakauteen koskien Afrikkaa ja Tämä tietysti vaikuttaa meidänkin turvallisuuteemme. Tämän ei pidä saada meitä myönnytyksiin demokratian ja ihmisoikeuksien kohdalla. Djibouti ei varmastikaan ole ainoa eikä pahoin, pahin esimerkki Afrikan sarvessa, mutta kuitenkin on epänormaalia, että sen jälkeen kun pidettiin vaalit helmikuussa tänä vuonna, me olemme vaatineet että laatisimme kirjallisen päätöslauselman tästä asiasta, koska monet ovat epäilleet vaalin oikeudenmukaista. Ne ovat kuitenkin rauhanomaiset ja se on jo jotakin sinällään, mutta ehkä ne eivät ole ihan sääntöjen mukaiset. Ja helmikuusta 2013 yritetään laatia kirjallinen päätöslauselma ja painostus kasvaa ja on totta, että helmikuusta lähtien kansalaisjärjestöt, ihmisoikeusaktivistit ovat ottaneet esille, että on yli tuhat poliittista vankia minä haluaisin äh, Presidentti puhui viime kesäkuussa dialogista opposition kanssa. Hän lupasi tällaista. Nyt kuitenkin oppositiota alistetaan. Vaaditaan häntä tilille näistä sanoistaan. Meidän pitää harjoittaa todellista seurantaa Djiboutin tilanteen suhteen ja katsotaan sitten, jos kolmen kuukauden kuluttua Djibouti pystyy pystyy saamaan paremmat tulokset, kun arvioidaan sen demokraattista tilannetta ja ihmisoikeustilannetta. Kiitos. Kiitos. Nyt ovat vuorossa ryhmien nimissä puhujat. Peter Stasny Euroopan kansanpuolueen nimissä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä pidän hyvänä askelia, jotka koskevat poliittista uudistusta niin, että oppositio voi saada paikkoja parlamentin vaaleissa – poliittiset puolueet ja Djiboutin kansa ovat osoittaneet sitoutuneisuutensa maansa tulevaisuuteen osallistumalla vaaleihin. Kuitenkin olen huolissani nykytilanteesta Djiboutissa, joka on päätoimija taistelussa terrorismia ja meritosvuotta vastaan alueella. Torjun syvästi poliittisen opposition sorron ja vaadin, että vapautetaan välittömästi kaikki, jotka on vangittu. Minä tuomitsen hyvin voimakkaasti, herra puhemies, sukupuolisen väkivallan, joka kohdistuu naisiin. Hallituksen täytyy estää tällaiset yrittävät teot ja rankaista niitä, jotka ovat sellaisen syyllistyneet. Djiboutin täytyy sitoutua demokratian periaatteisiin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, jotta se voi edistää yhteyksiään Euroopan unioniin. Kiitos. Kiitos. Sosialistien puolesta puhuu Rova Kretsu. Kiitoksia, puhemies. Djiboutin poliittinen tilanne on huolestuttava, koska oppositio sorretaan siellä helmikuun vaalien jälkeen. Oli, mahdollinen, oli mahdollista, että demokratiakehitys olisi edennyt, ja presidentti sai suuren enemmistön 2005, mutta me tarvitsemme hiukan selvityksiä vaalivilppisyytöksiin liittyen. Meillä pitää olla puoleton tutkimus parlamenttivaaleista ja Afra- Afrikan unioni ja Arabiliiga olivat myöskin tarkkailemassa vaaleja. Viranomaisten pitää noudattaa opposition oikeuksia ja kansalaisten oikeuksia ilmaista mielipiteensä julkisesti ja EU suurimpana avunantajana Djiboutille on velvollinen käyttämään tätä kumppanuutta ja torjumaan terrorismia ja merirosvoutta. Meidän pitää torjua myöskin työttömyyttä ja uskonnollista ekstremismia ja lukutaidottomuutta. Muuten maasta tulee autoritäärinen. Kiitos. Kiitos. Euroopan konservatiivin nimissä puhuu herra Czarniecki. Yksi minuutti. W sprawie Djibouti nie jesteśmy sami. Puhemies, me emme ole yksin ryhmänä puhumassa Djiboutista. YK on kanta maasta on varsin selväsanainen. Journalist... Äh. Toiminta ilman rajoja on samoilla linjoilla. Meidän, me annoimme heille muutaman vuosi sitten Sakarovin palkinnon vallankumoukset yleensä syntyvät heti, kun tilanne paranee. No tilanne Djiboutissa paranikin ja vaalit olivat askel eteenpäin ihan oikean suuntaan. Kuitenkin monet asiat ovat vielä kesken. Pitää poistaa väkivalta mielenosoittajia ja naisia kohtaan. Tietenkin meidän pitää tällainen tuomita aivan kiistatta, mutta pitää nähdä myös myönteisiä kehityspiirteitä maassa. Mielestäni tämä, päätös, tämä päätöslausuman pitää näyttää maan viranomaisille, että me kaikki haluamme tukea sitä demokratiaa. Paskaur, Euroopan vapaus- ja eh, eh, demokratia nimissä. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Siirtyminen yhdestä poliittisesta poliittisen puolueen järjestelmästä monimuotoiseen demokratiaan usein sisältää ongelmia. Ja Djibouti on tästä esimerkki. Hallintorakenteet, joita vielä on käytössä ja jotka pohjautuvat yhden puolueen järjestelmään, ei pysty edistämään todellisia demokraattisia valintoja, joita kansalaiset ovat tehneet. Djiboutilla on strateginen sijainti Afrikan sarvessa ja siksi meidän täytyy painostaa maata, jotta poliitt- poliittiset rakenteet maassa pysyvät monimuotoisen demokratian tiellä. Oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa on sorrettu ja ahdisteltu ja sen pitää päät loppua. Toimittajien ahdistelun pitää loppua. Oikeusvaltioperiaatetta tulisi noudattaa. Ja meidän pitäisi saada aikaan sovinto hallituksen ja opposition välille, jotta saataisiin parempi laatu näiden osapuolten välille, joka pohjautuu suvaitsevaisuudelle ja kunnioitukselle. Tämä maa on riippumaton, mutta jos koordinoimme kansainvälistä apua, niin voimme päästä tavoitteisiimme. Seuraava puhuja on herra Obermeier Sitoutumattujen nimissä. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tie siirtokunnasta demokraattiseen valtioon varmaankin on vaikea, mutta se ei kuitenkaan anna oikeutusta ihmisoikeusrikkomuksille, joita tapahtuu jatkuvasti, niin kuin nyt on jo pitemmän aikaa tapahtunut opposition joukko pidetyksiä, mielenosoittajien väkivaltaista kohtelua ja naisten sorto, kaikki tämä. EU haluaa 40 miljoonaa investoida lait, veden suolan, meriveden suolan poistamislaitteeseen, mutta koska mä on tärkeää ajatella nimenomaan merirosvoutta vastaankäystaistelussa, ja siksi halutaan varmistaa kauppareitit Aadeninlahdella äh, tätä kautta. Mutta kuitenkaan se ei saa olla mikään selitys sille, että demokratia ja perusoikeuksia poljetaan. Sivutin johtoa täytyy vaatia opposition kohdistuvaa sortotoimet lopettamaan, poliittiset vangit on vapautettava ja myöskin parlamenttivaalien tulokset on julkistettava. Kiitos.

on Thank you, Chairman. This is eh, regard... Kiitoksia puhemies. Tässä päätöslausumassa käsitellään Djiboutin tilannetta ja se on kollegoideni hyvää työtä. Haluaisin vain lisätä, että Djiboutissa tällä hetkellä ei ole demokratiaa. Presidentti Gele on diktaattori ja maa on riippuvainen ulkopuolisesta avusta 87 prosenttisesti ja samaan aikaan maassa on paljon korruptiota ja rikoksia ja vetoon, vetoon Euroopan parlamenttiin, ettei se vain suosittele jotain toimia, vaan että se käyttäisi kaikkia mahdollisia toimiaan, myöskin rahoituksellisia keinoja, voidakseen muuttaa Djiboutin strategisen tilanteen tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos. Kiitos puhemies, komission jäsen. Me saatamme ylistää Djiboutia siitä, että se auttaa merirosvousongelmassa, että se sallii, että alueella on joukkoja, ranskalaisia, amerikkalaisia, japanilaisia joukkoja, ja siitä, että se osallistuu tilanteen vakauttamiseen Afrikan sarvessa. Ja voimme myös kiittää maata siitä, että se on pyrkinyt ottamaan käyttöön demokratiaa, mutta saman aikaan meidän kuitenkin on selkeästi todettava, että se mitä tapahtui vaalien jälkeen, nimittäin pidätykset ja hyökkäykset eh, toimittajia, opposition jäseniä, kansallisjärjestöjä vastaan ja kansallisjärjestöjen johtajia vastaan ennen kaikkea, että tämä on sellaista, mikä on tuomittava voimakkain sanoin. EU täytyy nostaa äänensä tässä. Meidän täytyy vedota korkeaan edustajaan, että hän välittää selkeän viestin maahan. Ei ole mitään hyväksyntää meidän taholtamme tällaisille toimille, että me odotamme maan presidentiltä ensin, koska hän on siellä on täysi valtamaassa, me odotamme häneltä, että hän saa demokratian takaisin paikalleen. Kiitos. Nyt on vuorossa herra Kelly. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies Minusta esittelijä antoi hienon tiivistelmän tästä tapauksesta. jos me kysyisimme kansalaisilta Euroopassa, missä Djibouti sijaitsee, enpä usko, että heillä juurikaan olisi tästä tietoa. Tämä on aika outo tilanne, koska se sijaitsee erittäin tärkeässä osassa maailmaa ja tämän takia isoja maita Djibouti kovasti kiinnostaakin. Meidän pitää myös nähdä se, että he ovat huomattavastikin edenneet itsenäisyyden, maan itsenäisyyden jälkeen, aivan erityisesti mitä tulee vaaleihin, jotka pidettiin tänä vuonna helmikuussa, niin kuin täällä on jo sanottu. Kuitenkin vielä on isoja ongelmia, mitä tulee kansalaisoikeuksiin, ja meidän pitäisi mielestäni enemmän painostaa erityisesti silloin, kun naisiin kohdistuu väkivaltaa. Samoin meidän pitäisi toimia poliittisten vankien puolesta. Tarabella, urkövet. Kiitos vuorossa on herra Tarabella. Monsieur le Président, Monsieur le Puhemies, komission jäsenet, hyvät kollegat. On tärkeää, että Djiboutin viranomaiset tekevät tarpeellisen, jotta voidaan saada päätökseen ihmisoikeusrikkomukset ja jotta voidaan taata poliittiset ja kansalaisvapaukset. Helmikuun vaalien jälkeen monia opposition jäseniä on pidätettyä ja on ollut mielenosoituksia vaalivilpin tahdosta, johdosta. On erittäin tärkeää, että vapautetaan poliittiset vangit vankiloista ja että naisiin kohdistuva väkivalta ja naisten sukuelinten silvomiset loppuvat. Lehdistön edustajien pitäisi päästä maahan, jotta he saavat luotettavaa tietoa maan tilanteesta. Tällä hetkellä lehdistön vapaus on erittäin heikkoa ja vaadin myöskin, että vaalitulokset julkistettaisiin avoimella tavalla. Kiitos. Kiitos. Vuorossa on nyt Rova Korhola

Djibouti on tärkeä kumppani Euroopan unionille ajatellen äh, Afrikan sarven hyvin epävakaata aluetta. Djibouti on sitoutunut taistelemaan merirosvuotta vastaan läntisellä Intian valtamerellä ja kansainvälinen yhteisö pitää tätä arvossa. Djiboutissa on myöskin, äh, on myöskin istänä kahdelle tärkeälle toimille, Atalantalle ja Nestorille. Euroopan unioni on Djiboutin avainkumppanimme tuemme maan kehitystä energia- ja vesisektorilla ja olemme aktiivisia myöskin hallinnon alueella. EU on tukenut Djiboutin varovaisia askelia kohti poliittisia ja vaaliuudistuksia ennen helmikuun parlamenttivaaleja. Me katsomme, että tämä oli merkki poliittisesta kypsyydestä ja siitä, että laitettiin poliittista tilaa kun yhdistynyt oppositio päätti osallistua näihin parlamenttivaaleihin. Me pidimme myös hyvänä sitä rauhanomaista tapaa, jolla itse vaali toteutettiin. Kuitenkin korkea ja komission varapuheenjohtaja oli huolissaan avoimuuden puutteesta ja vakavista viivästymisistä, jotka liittyvät vaalien tuloksen julkistamiseen ja siihen, että opposition jäseniä pidätettiin. Korkeudustaja uskoo, että on tärkeää, että Djibouti ottaa lisää askelia poliittisen tilan avaamiseksi ja niin, että voidaan saada aikaan kestävää kehitystä ja vakautta. Tämä olisi Djiboutin ilmaistujen tavoitteiden mukaista, jotka liittyvät demokratiaan, luomiseen ja tämä on se, sitä, että se oli myöskin sitä, että pyritään käyttämään eri kansainvälisiä, kansainvälisiä alueellisia välineitä pyritään edistämään ihmisoikeuksia. Tästä syystä demokratia, hallitus ja opposition edustajat ovat nyt ilmoittaneet, että ne ovat käynnistäneet vuoropuhelun. Me olemme toiveikkaita, uskomme, että asiat voidaan saada takaisin oikealle raiteelle. Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja voimakkaasti kehottaa sekä hallitusta että oppositiovoimia – tällaiseen vuoropuheluun ottamaan sen etusijaiseksi yhteenottojen asemesta se, että hän uskoo, että aito vuoropuhelu, jossa olisi mukana myöskin kansalaisyhteiskunta, voisi olla oikea tie eteenpäin. Ajattelen jännitteinen aikaa. Nyt on aika mennä pitemmälle ohi sen, mitä on tapahtunut, tehdä yhdessä työtä kohti kansainvälistä yksimielisyyttä ja tietä eteenpäin. Djiboutin kansa tarvitsee rauhaa ja vakautta, mutta tämä täytyy saavuttaa oikeusvaltion puitteissa, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien puitteissa. EU on valmis tukemaan tätä prosessia ja harjoittamaan yhteistyötä kaikkien kanssa Djiboutissa, jotta voidaan saavuttaa demokratia ja tasapainoinen kestävä kehitys. Kiitos. On kuusi päätösasemaa. Tästä aiheesta keskustelu on päättynyt. Äänestys on keskustelujen päätyttyä. Seuraava aiheistusistalla Nigerian tilanne. Ainakin